Thank you, colleagues. Kiitoksia kollegat. Edustaja Helmer, työjärjestyspuheenvuoro. You have the floor. Uh, um, Mr. President, Mr. President. Puhemies, ensimmäinen puheenvuoro tässä talossa oli pastori Ian Paisleyn puheenvuoro vuonna 1979. Hän kiinnitti huomiota siihen, että Ison-Britannian lippu oli ylösalaisin salossa.